Sitten tarkistus 20, jota, joka sai 581 ääntä puolesta, jossa trilogineuvotteluiden kautta voidaan elintarvikesektorille antaa tukea, eh, sikäli kuin se kärsii uusista kor- kor, nousevista tullimaksuista yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, anteeksi, Yhdysvaltojen kanssa. Tämä kauppasota, jonka eh, USA on aloittanut, turhan saa eh, eurooppalaiset maataloustuottajat kärsimään. Siksi äänestin tarkistuksen 20 puolesta. Kiitoksia kollega Aguilera. Sitten Zdanoka, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin yleisen talousarvion puolesta, sillä se tukee nuoria, ilmastotoimia ja tiedettä, mutta tämä osio 15 olen varma, että ne, jotka ovat varmiita antamaan veronmaksajien rahaa näihin toimiin, eivät ole harkineet asiaa, sillä kukaanhan ei voi halua haluta sitä, että tuemme näitä hirvittäviä tuotteita. Mikä tieteellinen näyttö tällä kaikella on? Tämähän on täyttä liiottelua. Nämä vaikutukset ovat liioteltuja. Kuka voi mitata seuraamukset? Minä voin antaa omasta maastani hiljattaisen esimerkin. Meillä on ollut väärää tietoa Belaruksessa latvialaiset yritykset ovat olleet sektorilla vaikeuksissa, mutta Latvian media tätä samaa tietoa vain levittää. Valko-Venäjän media antaa väärää tietoa ja Latvian media oikeaa asiasta. Kiitoksia kollega Stanova. Sitten Palmer, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Vice President. I... Kiitoksia varapuhemies. Minäkin haluaisin tukea sitä, että Erasmus Plus-ohjelmaa tuetaan, mutta haluan kuitenkin korostaa sitä, että Brexitin suhteen on suurta epävarmuutta siitä, että mikä on UK osallistuminen jatkossa Erasmukseen. Monet opiskelijat ovat tänä vuonna ja aikaisimpina vuosina hyötyneet Erasmuksesta ja esimerkiksi yliopistojen järjestö totesi, että 94 prosenttia ihmisistä, opiskelijoista ei voisi osallistua Erasmukseen, jos UK ei kuulu EU-hun. Ja nuoret, jotka haluavat vuoden 2020 jälkeen yhdistyneessä kuningaskunnassa osallistua er-, Erasmukseen, niin he eivät pystyneet äänestämään Brexit-äänestyksessä 2016. Ja sen takia toivon, että yhdistynyt kuningaskunta voisi jatkossakin olla mukana Erasmuksessa, niin että nuoret voisivat osallistua tähän, riippumatta siitä, ovatko he halunneet Brexittiä vai eivät. Kelly. Kiitoksia sitten kollega Kelly, olkaa hyvä. Äh, kiitoksia puhemies. Kuten mä kollegani, äh, puhun äidinkieltäni. Me tuimme näitä ehdotuksia, sillä ne ovat äh, hyödyksi ja tämä muistuttaa minua vanhasta sanonnasta, jos nuorisoa kiittää, he seuraavat sinua. Ja näin vaikuttaa nyt tapahtuvan Erasmus Plus tekee mahdolliseksi matkustaa ympäri Eurooppaa ja tukee myöskin työllistymistä. Minä olin myöskin onnellinen, kun pääsin tukemaan suosituksia, jotka koskevat ilmastotoimia ja ilmastonmuutoksen vastustamista. Näin meidän täytyy toimia, jos haluamme tavoitteisiimme päästä. Tämä on vaikea monille maille ja meidän täytyisi tukea taloudellisesti näitä maita mahdollisimman paljon. Minä tuin tätä mietintöä, sillä se tulee auttamaan eurooppalaisia yleisesti ottaen. Kiitoksia. Kiitoksia Kelly. Tässä sitten olivat äänestysselitykset Holmajerin ja Karja Savel Ruijalin mietintöön. Seuraavaksi menemme herra Sarvamaan vastuuvapas 2017 Euroopan turvapaikka-asioiden Turkivirasto mietinnön äänestysselityksiin. Ensin kollega Roos, olkaa hyvä. Dank u, voorzitter. De kerntaak van het Europees Kiitoksia puhemies. EASON ydintehtävä on siinä, että se tukee jäsenmaita heidän, niiden pakolaispolitiikkojen rakentamisesta, mutta eettisesti ja juridisesti tällä tukivirastolla on ollut hieman äh, siitä on ollut nokan koputtamista ja vuonna 2017 oli ongelmia, koska Olaf sai selville, että julkisissa hankinnoissa oli epäsäännöllisyyksiä, huonoa taloudenpitoa oli myös ja vallan väärinkäyttöä suhteessa henkilöstöön ja myös tietosuojamääräyksiä vastaan rikottiin. Oli myös epäasiallisista käytöstä suhteessa työntekijöihin. Mielestäni tämä on EASON viimeinen tilaisuus. Jos asiat eivät parane, niin se ei enää ansaitse tukeamme. Nyt me vaadimme ehdottonta transparenssia, emmekä kannattaneet vastuuvapautta. Kiitos. Sitten Paul. Niin, Paljon kiitoksia puhemies. On ähm, varma, että äh, Turvapaikka-asioiden tukivirasto on yksi prioriteettejämme. se on turvallisuuden alan prioriteettejämme ja se väkivalta, jonka kohteeksi erät pakolaiset ovat Maltalla joutuneet, on aivan mahdotonta hyväksyä. Kuitenkin viraston liittyen minä tuin päätöslausumaa, joka koskee vuoden 2017 vastuuvapauden myöntämistä, mutta tuo kausi sisälsi hyvin paljon ongelmia, jotka liittyvät hankintoihin ja muihin asioihin. 7,7 miljoonaa euroa eli 10 prosenttia EASON maksuista olivat virheellisiä. Meillä oli rekrytointiin liittyviä epäselvyyksiä ja johtaja joutui eroamaan viime vuonna. Toivon todellakin, että uusi hallinto pystyy siihen, että virasto saadaan toimimaan kunnolla ja avoimesti sellaisen viraston me tarvitsemme. Kiitos. Kiitoksia kollega Poltsak. Sitten viimeinen äänestysselitys Kelly olkaa hyvä. Äänestin kuten herra Roos ja herra Polsak tätä vastuuvapautta vastaan. Sitä ovat monet toimijat moittineet, esimerkiksi Olaf ja tilintarkastustuomioistuin. Siellä on systemaattisesti jätetty maksuja maksamatta. Julkisten hankintojen proseduurit ovat olleet moitittavia siellä on käytetty henkilöstöresursseja hyväksi väärällä tavalla. Siellä on ollut häirintää ja epäasiallista käytöstä. Tämä kaikki on täysin mahdotonta hyväksyä erityisesti noin tärkeältä virastolta. Herra Roosin muka, tavoin olen sitä mieltä, että nyt tarvitaan täydellistä avoimuutta, jotta nämä ongelmat jäävät menneisyyteen. Kiitoksia. Tässä oli siis herra Sarvamaan mietintöön liittyvät äänestysselitykset. Seuraavaksi Garcia Munjosin mietintöön liittyvät äänestysselitykset. Se koskee vastuuopata 2017 EUn yleinen talousarvio Euroopan neuvosto ja neuvosto. Polsak, olkaa hyvä. Kiitoksia taas puheenvuorosta. Hyvä puhemies. Haluaisin keskittyä tähän vastuuvapauteen koskien Eurooppa-neuvostoa ja neuvostoa. Meidän täytyy korostaa parlamentin valtuuksia, sillä parlamenttihan on ainoa suoraan, äh, suoralla äänestyksellä valittu toimielin. Ja meillä on myös tämä vastuuvapausvalta. Ja tässä on kyseessä pitkäaikainen jännite eri instituutioiden välillä – nimittäin neuvoston, Eurooppa-neuvoston ja parlamentin välillä. Ja meidän valtuuksiamme ei, saada, ei saa asettaa ollenkaan kyseenalaiseksi. Jos me haluamme, että nämä, tämä budjetti otetaan erilliseksi ja että se on läpinäkyvä, niin, niin siitähän ei keskustella ollenkaan. Ja se on mielestämme rikkoa meidän oikeuksiamme vastaan, joten meidän täytyy pitkällä tähtäimellä tähän ottaa kantaa. Kiitoksia, Seuraavaksi Newton Thank you very much, Mr. puhemies. Minä en voinut tukea ehdotusta olla antamatta ministerineuvostolle vastuuvapautta. Neuvostohan on hyvin salaileva toimielin, joka huonontaa Euroopan unionin kuvaa. Tähän tulisi puuttua, mutta vastuuvapauden myöntämisen siitä kieltäytyminen, se on väärä tapa. Hehän tulevat tämän jälkeen torppaamaan meidän talousarviomme. Paljon parempi asia puuttua neuvoston salailevuutuun on tuoda yksittäisiä esimerkkejä esiin, eksotisia kokouksia eksotista paikoissa ministereille, joissa ei juurikaan ole mitään puhuttavaa monessa yhteyksessä rahaa haaskataan. Tämä on tapa avoimesti tuoda tämä ongelma esiin ja käyttää veronmaksajien varat kunnolla. Kiitoksia Newton Dunn. Ja viimeinen äänestysselitys tulee herra Kelliltä. Olkaa hyvä. And it's clear again that the EU Council on taas selvää, että Eurooppa-neuvosto ja neuvosto eivät ole onnistuneet taaskaan antamaan parlamentin kysymyksiin vastauksia. Ja myöskään kuulemiseen ei osallistuttu ja neuvosto ei ottanut huomioon niitä suosituksia, joita parlamentti on esittänyt vastuuvapauspäätöslauselmasta 6.3.2019. Tämä ei ole hyväksyttävissä ja meidän pitää lähettää neuvostolle sellainen viesti, että tämä asia pitää ottaa vakavasti. Parlamentilla on pitkään ollut se kanta, että kaikkien EU-instituutioiden täytyy toimia olla läpinäkyviä kansalaisiin päin ja käyttää niitä rahoja, mitä, varoja, joita niille on annettu, niin vastuunalaisesti. Ja meidän pitää ottaa vastuumme siitä, että varmistamme sen, että neuvosto tekee näin ja olen tyytyväinen siitä, että parlamentti on ottanut tähän vahvasti kantaa. Kiitoksia. Siinä olivat siis Garcia Munjosen mietintöön liittyvät äänestysselitykset ja sitten olemme päässeet esityslistan loppuun. Toivon tämän kaikille paikalla olijoille hyvää lounastaukoa, hyvää ruokahalua ja istunto jatkuu kello 15. Tämä istunto päättyy. Kiitos.